legge. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la dichiarazione. Ensimmäinen kohta iltapäivän täysistuntossa on komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Libyan tilanteesta. Annan viivyttelemättä puheenvuoron Szanowna pani przewodnicząca, e, e, wielce szanowna... Rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, minä edustan tänään ulkopoliittista korkeaa edustajaa, komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton, ja hän ei valitettavasti päässyt Strasbourgiin tänään iltapäivällä, vaan hän on matkalla Lähi-idässä, kuten varmasti tiedätte, valmistellakseen YK ensi viikon yleiskokousta. Hän on pyytänyt minua puhumaan puolestaan ja raportoimaan tästä keskustelusta hänelle mahdollisimman pian. Puolankin mielestä on tärkeää, että tähän asiaan otetaan nopeasti kantaa, koska Puola on ollut syvästi mukana kansainvälisen yhteisön toiminnassa, kun Libyaa on yritetty auttaa. Varmasti muistatte, että ensimmäinen ulkoministeri, joka Bengasissa vieraili toukokuussa, oli nimenomaan Puolan ulkoministeri. Seitsemän kuukauden ajan Libya on ollut sekasoron tilassa ja Kaikkina näinä kuukausina maailma on ihaillut Libyan kansalaisten voimaa ja sinnikkyyttä. Heitä meidän pitäisi kunnioittaa. EU on seissyt kaikkina näinä kuukausina Libyan kansan rinnalla, pyrkinyt edistämään oikeutta, demokratiaa ja elämää ilman pelkoa. EU keskittyy toiminnassaan kolmelle alueelle. Ensiksi poliittiset ja diplomaattiset areenat, toiseksi välitöntä tukea kriisin uhreille, kolmanneksi tuemme Libyaa kaikin tavoin konfliktin jäl- jälkirakennuksessa. Kriisin alkaessa 11.3. kutsuttiin koolle ylimääräinen huippukokous, jotta EU pystyisi antamaan välittömiä viestejä hallinnolle. Hallinto piti, piti välttä, välittömästi muuttaa ja Gaddafin piti astua alas valtaistuimeltaan. Tämä tehtiin selväksi heti maaliskuussa ja sen jälkeen EU on tehnyt kaikkensa, ettei Gaddafin hallinto saisi rahaa ja aseita. Nyt Gaddafi on joutunut lähtemään Tripolista ja sen asema on heikentynyt ja tällä hetkellä pyrimme antamaan tukea uudelle hallinnolle, jotta jälleenrakennus voi alkaa. EU on ollut keskeisessä roolissa kaikissa kansainvälisissä aloitteissa, jotta rauhanomainen ratkaisu konfliktiin löydettäisiin. Korkea edustaja komission varapuheenjohtaja osallistui Libyassa yhteistyöryhmän kokoukseen sekä myös Kairo-ryhmän kokoukseen joka perustettiin nimenomaan Ashtonin aloitteessa. EU jatkaa kaikin tavoin osallistumistaan Libyan ystävät-ryhmään, joka kokoontui Pariisissa syyskuun alussa. Viime kuukausien aikana olemme huomanneet, miten Libyan kansalaiset ovat kärsineet tilanteesta. Olemme tehneet kaikkemme, jotta väkivalta ja sorto voisi loppua Tripolin kaduilla ja että emme päästäisi valtavia pakolaisvirtoja tai etteivät pakolaiset joutuisivat, joutuisi lähtemään kotimaastaan. EUn tulee toimia mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä EU on myöntänyt 152 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun kriisin alkuajoista lähtien. ECHO-pääosasto on antanut tukea EUn, anteeksi, Libyan raja-alueille pakolaisvirtojen hallitsemiseksi ja kaikkea muutakin tukea. EU on myös auttanut henkilöiden evakuoinnissa, kun kolmansien maiden kansalaisia on pyritty auttamaan pois maasta konfliktin jaloista. Olemme myös antaneet hätäapua Ähm, sodan uhreille äh, siviili, siviilien suojelu, suojelemiseksi ja olemme pyrkineet tarjoamaan myös logistiikkaa ja muuta tukitoimintoja äh, Libyan kansalaisille ja kaikenlaista apua on siis annettu. Korkea edustaja komission varapuheenjohtaja vieraili Bengasissa ja avasi taannoin siellä EU-toimiston. EU-toimisto paikan päällä on auttanut meitä toimimaan entistä tiiviimmin ja koordinoimaan EUn apua paikan päällä yhdessä Bengasissa olevien jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Olemme NTCn kanssa tehneet myös tiivistä yhteistyötä niillä aloilla, joilla voimme vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja edesauttaa jälleenrakennusta. rakennusta. Nämä toimet aloitettiin varsin nopeasti. Arvoisa puhemies, arvoisat EPn edustajat, jäsenet, eh, viime viikkojen tilanteet ovat kehittyneet nopeasti. Uusi hallinto on tullut paikalle. Gaddafi on syrjäytetty, mutta Gaddafilla on eri, edelleen vaikutusvaltaa maan horjuttamiseksi. Naton mukaan Gaddafi on eri, edelleen uhka siviileille ja senpä takia olemme pyrkineet NTClle antamaan tukea, jotta Gaddafin kannattajat saataisiin aisoihin. On selvää, että Libyan väliaikaishallinnolla on valtavasti haasteita. Koko maa pitää jälleen rakentaa. Hidas siirtymä kohti demokratiaa on kuitenkin saatu alkuun ja aseista riisuminen on voinut alkaa ja uudelleen integrointi maassa. Tulevat kuukaudet ovat kriittisiä. EU on antanut kaikkea mahdollista tukea Libyan jälleenrakennukseen jo pitkään ja tässä noudatamme tiettyjä periaatteita. Haluamme antaa tukemme Libyan väliaikaishallinnolle ja toimimme tässä myös YK ja muiden kansainvälisten kumppaneiden tuella. Kuten muutkin kansainväliset konfliktit, kansalaiset Libyassa ansaitsevat tukea ja kaiken tarjottavan avun ja me olemme ottaneet käyttöön myös EU-sanktioita, mikäli asiat eivät toimi toivotulla tavalla, ja me pyrimme saamaan Libyan jaloille mahdollisimman nopeasti. Teemme tiivistä yhteistyötä NTCn vakaustiimin kanssa ja YKn erityislähettilään kanssa, mitä tulee jälleenrakennukseen. Meillä on henkilöstöä Tripolissa, ja yhdessä kumppaneidemme kanssa pyrimme arvioimaan, mitä tarpeita eri kriittisillä aloilla on, jotka NTC on meille identifioinut ja pyrimme myös välttämään päällekkäistä työtä ja sitä, että kaiken tavoin Libyan nykyhallinto saisi kaiken tarvittavan tuen tässä vaativassa jälleenrakennusvaiheessa ja siirtymävaiheessa. Libyasta tulee varmasti meille merkittävä kansainvälinen kumppani. Ja lopuksi, arvoisa puhemies ja EPn edustajat, haluaisin kiittää parlamenttia saamastamme tärkeästä tuesta viime kuukausien aikana tässä talossa hyväksytyt päätöslauselmat ovat edesauttaneet Libyan tilanteen vakautumista ja jälleenrakennusta ja tällä tavoin on myös EUn ääni saatu hyvin kuuluviin. Kiitos. Grazie, ministro. La... Kiitos paljon. Hyvä ministeri, annan nyt puheenvuoron niille, jotka esiintyvät puolueryhmien nimissä. Aloitamme EPPstä ja annan puheenvuoron edustaja Salafrankalle. Kolme minuuttia, olkaa hyvä señor comisario. Hyvä. Arvoisa komissaari, jos otamme huomioon kuuden kuukauden aikajakson, jotta voisimme lopettaa 42 vuoden diktatuurin, ehkä voisi se vaikuttaa aluksi siltä, että se on suhteellisen lyhyt aika. Mutta jos otamme huomioon ja arvioimme sitä, kuinka paljon on menetetty ihmishenkiä, kuinka paljon kärsitty, ja viiveitä, mitä tulee olemaan tulevilla sukupolvilla, kun teemme analyysin, niin silloin, silloin analyysi on kyllä ihan hyvä. Jos ajattelemme, että eh, Gaddafin hallinto on kaatunut, niin silloin se on tärkeintä. Humanitaarinen apu on tärkeää, että me pitää pystyä takaamaan turvallisuus ja järjestyksenpito rajoilla, ei vain taloudellinen rakentaminen, vaan tässä on kyse ylimenovaiheen rakentamisesta hyvin vaikeissa olosuhteissa. Meidän pitää pystyä myös takaamaan, että ei siellä sy- ei jätetä syyttämättä rikollisia. <clears throat> Puolan Puheenjohtajakauden edustaja sanoi, että sekä Naton että EUn puitteissa on toimittu hyvin ja erittäin suuri kiitos tästä lankea myös jäsenvaltioille, erityisesti Ranskalle ja Yhdistyneelle kuningas, kuningaskunnalle ja kiitos hyvin paljon siitä, että Libyan kansa on ollut niin päättäväinen, niin tämä kammottava inhottava hallinto on nyt kaatunut. Mutta meidän täytyy myös muistaa, että EU on alussa epäröi tässä, mitkä olisivat olleet sen toimivaltuudet, mutta se lyhtyi li- sitten ripeästi toimiin ja toimi hyvin. Tämä parlamentti oli ensimmäinen instanssi, joka kiitos liberaaliryhmän pyysi, että, pyysi sitä, että väliaikainen hallinto tunnustettaisiin ja hyväksyttäisiin. Vaikka Ranska olikin ensimmäinen maa, joka virallisesti hyväksyi tämän väliaikaishallinton, niin me, kun me avasimme Bengasiin edustuston, niin se tarkoittaa sitä, että hyvin nopeasti voidaan parantaa elinolosuhteita. Meidän pitää nopeasti myös päättää, kuka tulee olemaan tämän EUn komission edustuston päämies, jotta se voisi todella edustaa jäsenvaltioita. Siellä pitäisi olla myös hyvät yhteistyöt e YK kanssa, koska YK on myös pyytänyt, että toimitaan tiivissä yhteistyössä YK turvallisuusneuvoston kanssa. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät naiset, hyvät herrat, me olemme me olemme mm, muist, viettäneet viettäneet vastikään syyskuun 11. päivän 10-vuotispäivää. Meidän täytyy muistaa ja kunnioittaa arabikevättä kahden periaatteellisen syyn takia. Ensinnäkin, että meidän pitäisi todella arvostaa sitä vapautta ja ihmisarvoa, joita peräänkuulutetaan nyt Pohjois-Afrikassa ja Arabimaissa toiseksi. Ja meidän täytyy pystyä estämään, että radikaali islami, fundamentalismi ei saisi liikaa jalasia, eikä se turhauttaisi tätä ylimenovaihetta näissä maissa, joissa tämä prosessi on meneillään, ettei se estäisi, että vapaus olisi jälleen uhattuna barbarismin ö, takia. Grazie per il gruppo dei Kiitos paljon. Sen jälkeen sosialistipuolueryhmästä Gomes kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Libyan konflikti on nyt päättymäisillään. Ja tässä vaiheessa on tärkeää muistaa, että takana 40 vuoden diktatuuri, kapina on kestänyt kuusi kuukautta ja toivottavasti tämä kaikki loppuu parhaimpäin Libyan kansalaisten kannalta katsottuna. Euroopan unionilla on ollut edustajaa paikan päällä Benghazissa ja nyt olisikin tärkeää nopeasti tunnustaa Tripolin uusi väliaikaishallitus ja tehdä sen kanssa yhteistyötä, jotta voidaan esimerkiksi takavarikoida syrjäytetyn diktaattorin varat ja vakauttaa maan tilanne. Korkea edustaja ja ulkosuhdehallinto toivottavasti nyt äh, pystyvät vastaamaan Libuan avun pyyntöön tällä siirtymäkaudella. Tämä edellyttää läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, koska kansallisten pyrkimysten ei saa jättää varjoonsa johdonmukaista kokonaisvaltaista EU-strategiaa. Tämä täytyy tehdä selväksi. Meidän täytyy kunnioittaa Libyan kansan itsemääräämisoikeutta ja varmistaa, että YKllakin voi olla koordinoiva rooli, sikäli kun on kyse kansainvälisestä avusta Libyan talouden vakauttamiseksi. Tärkeinä prioriteettina on turvallisuus ja vakaus Libyassa, mukaan luettuna aseista riisunta ja niiden sivilien uudelleen integroiminen yhteiskuntaan, jotka as- Tarttuvat aseisiin ja vapauttivat maan. Uudelleen integraatioprosessi, turvallisuussektorin uudistaminen, perustuslailliset uudistukset, vaalijärjestelmän laatiminen ja oikeusjärjestelmän vahvistaminen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen ovat yhtä tärkeitä tehtäviä. Libyan väliaikaishallinnon kohtalo riippuu sen kyvystä toimia demokraattisella tavalla maakunnissa siten, että kunnioitetaan ihmisoikeus- ja perusvapauksia kaikkien kansalaisten kohdalla, eikä pelkästään kansalaisten kohdalla, vaan mukaan luettuna ulkomaalaiset kansalaiset, jotka niin ikään kärsivät Kadavin hirmuhallinnosta ja monet heistä kärsivät tänäkin päivänä. Monia heitä syytetään siitä, että he olivat äh, ihonvärinsä vuoksi Kadavin puolella automaattisesti konfliktissa. Siirtymähallituksen sanojen mukaan Libyasta on tulossa uudenaikainen maa. ja meidän täytyy varmistaa, että todellinen oikeusvaltion periaate toteutuu ja että hallitus tulee täysin kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta, varsinkin silloin kun on kyse naisten oikeuksista ja maahanmuuttajien oikeuksista. Kansallinen sovintoprosessi tulee olemaan tärkeä tehtävä. Mukaan luettuna nuoret ihmiset ja naiset, kaikki täytyy saada poliittiseen päätöksentekoon mukaan ja yhteiskunnallisiksi osallistujiksi. Meidän täytyy auttaa Libyaa kohti demokratiaa Joskus ulkopolitiikan puolella esiintyneet puutteet tai viiveet ovat olleet esteenä yhteistyölle. Monet hallitukset ovat olleet auttamassa Gaddafia. Jotkut ovat ostaneet häneltä öljyä, joskus, jotkut ovat myyneet hänelle aseita, jotkut ovat veljelleet hänen kanssaan näiden vankilentojen ja salaisten luovutusten yhteydessä. Ja nyt täytyy muistaa, että Libuan kansan itsemääräämisoikeus pitää ottaa kaiken keskiön. Ja muuallakin Välimeren eteläpuolella kaikki, jotka vaativat kunnioitusta ja demokratiaa, kaikki näitä täytyy auttaa. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron edustaja Ojulandille liberaaliryhmästä kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies, arvoisat, arvoisat komission edustaja ja hyvät edustajat. Libya on sekasortoisessa tilassa sisällissodan jälkeen ja sitä se kärsii monista ongelmista. Väliaikaishallinto on ottanut harteilleen vapaan ja liberaalin demokraattisen Libyan rakentamisen, jossa kaikkien tulee noudattaa demokratian periaatteita. Arvoisat kollegat, tämä on vaikea tehtävä ja minä olen sitä mieltä, että meillä on tärkeä rooli NTCn tukemisessa ja tämän hankkeen onnistumisessa. Meidän tulisi antaa kaikki tukemme demokratian vahvistumiselle ja estää kaikki sitä uhkaavat tapahtumat. Meidän tulee tukea vapaan yhteiskunnan kehittymistä ja myös vapaan markkinatalouden kehittymistä. Vapaa talous on oleellinen osa Libyan matkalla kohti vapautta ja demokratiaa. Meidän tulee vähitellen vapauttaa Libyalta jäädytetyt varat ja aloittaa normaali kaupankäynti. Tulevat kaupankäyntisuhteet Libyan ja EUn välillä äh, voivat perustua vapaille ja hyville ja avoimille suhteille. Meidän tulee kaikin tavoin auttaa Libyan kansalaisia. Öljyn ja kaasun poraus täytyy aloittaa uudelleen, jotta kansalaiset pääsevät jaloilleen. Libyan viranomaisten hankalin tehtävä on oikeusvaltion periaatteiden juurruttaminen Libyaan ja demokratian vahvistaminen. On tärkeää, että valtiolliset rakenteet saadaan pystyyn mahdollisimman pian. Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että Virossakin demokraattisten instituutioiden rakentaminen vie aikansa. Tarvitsemme yhtäältä kärsivällisyyttä toisaalta, päättäväisyyttä ja sitä, että NTC saa kaikki mahdolliset keinot käyttöönsä oikeusvaltion perustamiseksi ja demokratian lujittamiseksi Libyassa. Kiitos paljon. Vihreiden nimissä annan puheenvuoron edustaja Konventitille neljä minuuttia. Madame la Présidente. Hyvä rouva puhemies, Hyvä ministeri, minä haluaisin puhua sekä Libyasta, Syyriasta ja Lähidästä, koska olen sitä mieltä, että nämä kaikki sekoittuvat jossain mielessä toisiinsa. Libyan suhteen tilannehan on hyvin yksinkertainen EUlle. EUhan on yhtäältä reagoinut hyvin sen jälkeen, kun se epäröi ensin Euroopan parlamentissa. Äskenhän sanottiin tämä jo, että Euroopan parlamentti vähän työnnettiin tunnustamaan tämä väliaikaishallinto, mutta, mutta meidän täytyisi kuitenkin jatkaa äh, keskustelua avoimessa rehellisessä hengessä uuden väliaikaishallinnon kanssa, jo Kreikkaa tullaan nimeämään. Onhan ihan selvää, teillähän on sama ongelma Egyptissä ja Tunisiassa. Mikä perustuslaki huomisen Libyalle? Se on äärimmäisen vaikea kysymys, eikä voi mitään pakottamalla viedä eteenpäin meidän demokratiaa sinne istuttaa, mutta on ihan itsestään selvää, että EUlla voi olla myönteinen rooli talouden avussa, investointituessa se voisi antaa, ei en sanoisi ideologista, mutta teknistä apua voimme antaa. Aloittaa rakentamaan valtio, jota ei ole olemassa. Eihän ole poliittisia puolueitakaan. Kyllä, siellä on todellinen poliittinen erämaa aavikko edessämme. Siellä on ryhmittymiä, yksilöitä ja ö, sotapäälliköitä, mutta EUhan täytyisi pitäisi olla riittävästi vaikutusvaltaa. On kyse kahdesta on kyse nyt sodan jälkeisestä ajanjaksosta, sivilisaatiosta. Kyllähän kaikki maat tietävät, miten vaikeata se on, miten, miten otetaan aseet pois kansankädiltä, miten organisoidaan hallinto, miten saadaan kaikki käynnistymään demokraattisesti. Ja jonakin hetkenä tämän parlamentin komission ja neuvoston pitäisi käydä syventävää keskustelua siitä, miten meissä maissamme meidän politiikkamme kanssa on epäonnistuttu viimeisen viiden vuoden aikana. Kyllähän suhteissa on epäonnistuttu assosiaatiosopimuksia on laadittu diktatuurimaiden kanssa. Kyllä tästä täytyy ottaa opiksi. Mitä me tuolloin teimme ja mikä on meidän vastuumme, mikä se oli silloin ja mikä se on nyt näiden maiden suhteen. Syyriasta parlamentin. Tämän parlamentin täytyy mennä vielä pidemmälle kuin mitä, kuin mitä, kuin mitä puhutaan sanktioista. Meidän täytyy muistaa, että ne, jotka äh, harjoittavat liiketoimintaa ja ainoastaan öljyn kanssa, niin kyllä he myös tulevaisuutta suunnittelevat Assadin kanssa. Sen takia pitää sanktioissa mennä vielä pidemmälle. Meillä on tässä nyt ihan tyyppiesimerkki, joka on paikannettu ja se nyt on aika lähellä äh, Etelä-Afrikan tilanteen kanssa. Kyllä näiden liikemies piirien, pitäisi, yrityspiirien pitäisi tajuta, että tästä tilanteesta tullaan pääsemään ulos jo, jonakin päivänä. Sen takia meidän täytyy nyt langettaa sanktioita. ei ainoastaan öljymaailmassa, öljypiireissä, eurooppalaisten yritysten ei pitäisi antaa jatkaa toimintaansa näiden hallintojen edustajien johtajien kanssa. Sitten yhteensä yleensä Lähi-idästä Rouva Ashton on yrittänyt vakuuttaa palestiinalaisia, että eivät pyytäisi heidän oman hallituksensa valtionsa tunnustamista YKssa. Tässä kyllä otetaan aika kova vastuu kaikki ne, jotka sanovat näin, puhuvat tätä kieltä palestiinalaisille. Meidän pitäisi sanoa heille, ja mitä siis sanoa heille, että mikä on vaihtoehto, eikä mennä kertomaan heille neuvotteluvaihtoehdosta, koska silloin ei tule mitään neuvotteluja. Israel ei neuvottele. Jos te haluatte, ja äh, kyllä tässä nyt täytyy olla hyvin valppaana, koska kahtena kahtena tulevana vuonna, ehkä jopa kuuden kuukauden kuluttua, me näemme päivän päin, täysin päinvastaisen prosessin käynnistyvän siirtokunnissa, koska palestinalaishallinto laittaa kyllä avaimen sinne kynnysmaton alle ja sanoo israelilaisille, että ottakaa tämä, ottakaa tämä, tämä on Israel, kutsukaa sitä Israelin Palestiinaksi, yksi mies, yksi ääni. Tämä tarkoittaa sitä, että Israelhan ei voi hyväksyä tätä, koska siellä on palestinalaisväestö enemmistönä ja silloin tulee apartheid-järjestelmä pakostakin voimaan. Ja silloin on pakko päättää sanktioista Israelia kohtaan. Eihän tämä nyt ole mikään kutkuttava ajatus. Tänä päivänä pitää ottaa vastuu ja sanoa palestinalainen, katsokaa ja odottakaa. Pitää sanoa heille, mutta sitten pitää myös sanoa, että mitä te sitten haluatte nähdä kuukausien aikana ajan on herra Obama käyttänyt puheenvuoroja, mutta kukaan ei ole saanut Israelia neuvottelun raiteille. Israelin ulkoministeri herra Lieberman, en tiedä mitä hän, mitä hän, hän voi odottaa palestiinalaisilta. Kiitos. Annan nyt puheenvuoron konservatoripuolueen edustajalle herra Tannock. Kun kapinalliset vapauttivat Tripolin ja muuta tärkeimmät asutuskeskukset, Gaddafin vastaiset joukot ryhtyivät vasta toimiin ja myöskin vastasivat Gaddafin lojalistien tekemiin hirmutekoihin. Gaddafin vihdoinkin saatu vallasta on selkeää, että Libyan kansa nyt innokassa pystyttämään pluralista demokratiaa. En tiedä, onko se liberaalinen vai ei. Gaddafi itse ei ole enää Tripolissa. Jotkut hänen tukiansa ovat kuitenkin vielä irtaillaan ja uur, tur, muistaa tur, turhuus riskin siksi, kun eteen, kunnes sitä on saatu kiinni ja saatu tuomioistuimen eteen. NATO jatkaa operaatiotaan, ja on ainutlaatuista, että yhtään ainoata uhria ei ole syntynyt Libyan sivilien keskuudessa Naton toimista. Siirtymä hallituksen täytyy nyt ottaa ohjat käsinsä 40 vuoden diktatorin jälkeen. Kansan valitsema hallitus, tämä täytyy asettaa päämääräksi ja kunnolliset vaalit ja yh- yhteisymmärrys ja sopu täytyy saada aikaan. EUn, EUn toiminta. Tässä täytyy ottaa huomioon myöskin saksalaisten tyhjä ääni päätöslauselman 1973 äänestyksen yhteydessä YKssa. Ranskan presidentti Sarkasi ja muut ovat puhuneet hyvin yksinäisellä äänellä kansainvälisen yhteisön keskuudessa. Meidän tietenkin jatkaa Libyan tukemista, kun se pyrkii eteenpäin. Taustalla ei pelkästään sota, joka on tappanut monia kansalaisia, vaan nyt on pyrkimyksen luoda demokratiaa. Siviilit ja poliittiset instituutiot täytyy pystyttää uudelleen. Nyt Kansallisella siirtymähallinnolla on hyvin paljon työtä edessään ennen kuin turvallisuus palaa maahan ja ennen kuin luodaan peruspalvelut kansalaisille. Monet Tripolin asukkaat esimerkiksi tällä hetkellä eivät saa edes puhdasta vettä. Afrikan unioni, erityisestikin Etelä-Afrika, toivottavasti muuttaa asennettaan ja tunnustaa väliaikaishallinnon Libyan viralliseksi hallitsijaksi. Sitten kun öljyn tuotanto taas alkaa, Libyasta tulee rikas maa minun poliittinen ryhmäni pitää hyvänä sitä, että nyt aiotaan vapauttaa Libyalta jäädytetyt rahat, jotka ovat jäsenvaltioiden hallussa. Tätä rahaa pitäisi käyttää humanitaarisen apuun ja jälleenrakentamiseen. Libyan rahoitus mukaan luettuna Lontoon City on pohtinut sitä, mihinkä miljardit ja miljardit eurot ovat kadonneet, jotka varastettiin Kadafin aikana maan varoista ja miehitysarmeijan toiminta, Algerian ja Nigerian asenteet ja vaatimus toimittaa Gaddafi tuomille teostaan ihmiskuntaa vastaan tehdystä rikoksista. Tämä täytyy asettaa myöskin vai, vaatimukseksi ja syylliset täytyy saada kansainvälisen rikostoimistomielten haakiin. Me tarvitsemme, tarvitsemme kunnolliset avoimet oikeudenkäynnit niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat syyllistyneet vakaviin ihmiskuntaa vastaan tehtyihin rikoksiin berberit, jotka pitkään ovat äh, kärsineet äh, hirmuhallinnosta ja muut kapinalliset äh, ansaitsevat meidän arvostuksemme ja myöskin ne uhrit, joita syntyi taistelussa vapauden puolesta. Heitäkin meidän täytyy muistaa. Ja nyt täytyy varmistaa, että maalle saadaan kunnolliset instituutiot ja perustuslaki niin, että Libyasta tulee todellakin liberaali muuden aikainen muslimimaa, jossa kaikki voivat e- elää rauhanomaisesti ja turvassa. Kiitos paljon. Nyt annan GUE-ryhmälle edustaja Portas. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arabikevät on varmasti ollut tämän vuoden tapaus. Sen takia minä haluaisin puhua tässä myös Saharon palkinnosta ja tästä vallankumouksellisesta prosessista samanaikaisesti. Tällä on symboliarvoa kieltämättä EUlle, hallituksille, mutta voi sanoa, että nämä hallitukset ovat olleet vuosikausia näiden diktatoristen hallitusten rikoskumppaneita jossain mielessä. Ja nyt halutaan kuitenkin puhua näiden arabikeväiden vapautusten tuulten mukana mutta tässä on äh, kuitenkin on aina haluttu neuvotella puhu, vapauden puolesta, on haluttu puolustaa ihmisoikeuksia ja puolustaa näitä muuttovirtoja, mutta niistä ei ole puhuttu todellisin termiä. Nyt on koittanut hetki muuttaa, nyt on aika muuttaa, ei vain vaikuta siltä, että halutaan muuttaa, vaan tilanne on muuttunut. Libya siviiliuhrien, puolust- siviiliuhrien määrä, siviilien puolustaminen. Siellä on hallitus vaihtunut, NATO on vaikuttanut tähän tilanteeseen, mutta se tarkoittaa myös, että Pariisi-Lontoon akseli on vaikuttanut tilanteeseen. Ja se on mennyt, tämä akseli on mennyt vielä YK antaman mandaatin ulkopuolelle vielä pidemmälle toimiessaan Libyan vapauttamisen puolesta. Tällä hetkellä vastarinta on mahdollisimman vähäistä Naton pommit eivät kuitenkaan ole saaneet vakuuttuneeksi vallankumousta. Naton pommit ovat vain lisänneet neuvottelumarginaalia, jonka avulla voidaan ehkä käynnistää neuvostelut, jotta voidaan lähteä rakentamaan infra- infrastruktuuria sodan jälkeisessä maailmassa mutta meillä on myös paljon hankkeita, suunnitelmia öö, käynnistettynä. Mutta minua huolestuttaa kuitenkin yksi asia. Minä haluaisin, että väliaikaishallinto toimisi yhtenäisesti kompromissin, kompromissihenkisesti ainakin silloin, kun puhutaan kansallisesta sovinnosta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, erityisesti naisten ja maahanmuuttajien oikeuksien noudattamista. Euroopan parlamentin täytyy tukea sitä tässä näissä tärkeissä prioriteettikysymyksissä. Kaik kevään jälkeen tulee myös syksy. Yli puoli miljoonaa Saharan, eteläis, Saharan eteläisiltä alueelta äh, on paennut Egyan, Egyptin, Libyan ja Tunisian kautta äh, Eurooppaan, mutta näillä ihmisillä on kuitenkin halu palata takaisin ja heillä on omat priorite- prioriteettinsa. Liivia ei ollut vain äh, Naton hyökkäysten kohteena tai Gaddafin Gaddafin hyökkäysten kohteena. Siellä on käyty myös kansannousu, jossa on harjoitettu rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Ja tästäkin pitäisi perustaa tutkimuskomitea tutkimaan näitä rikoksia meidän tää, me, emme saa, me emme saa jättää kansaa yksin, jos se haluaa yhtyä e, eurooppalaisiin ja ottaa oman, oman kohtalonsa käsiinsä. Me emme kuitenkaan saa puhua mm, eri arvoilla omasta kansastamme ja toisella arvoilla muista kanseista. Meidän täytyy muistaa, kuinka paljon Libyan öljytuotanto vaikuttaa myös Syyrian tilanteeseen, Jemenin tilanteeseen miten tämä boikottitilanne, mahdollinen boikottitilanne voisi vaikuttaa kansaan, kansan hyvinvointiin. Meidän täytyy toivoa, että arabikevät voisi jatkua myös hyvänä keväänä, että se koituisi arabikansojen hyväksi. Sen jälkeen äh, Annan seuraavaksi puheenvuoron edustaja Proveralle puolitoista minuuttia. Rova puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, 50.2010 kollegat Fulle ja Malmström keskustelivat yhteistyöagendastaan Tripolin kanssa ja kuinka sitten Tripolin kanssa tehtäisiin yhteistyötä muun muassa maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi ja muiden asioiden suhteen. No tietysti tämä työ on nyt päättynyt. Tässä välillä NATO on tullut väliin ja Tripolissa koko hallinto on muuttunut. Nyt meidän tulisi tarkastella, mitkä ovat tavoitteemme. Minusta meidän tulisi välittömästi pyrkiä uudelleen käynnistämään työ Libyan kanssa maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi. Se on tärkeää työtä. Ja toinen yhtä tärkeä tehtävä on tietysti antaa tukea Libyan uudelle hallinnolle ja <clears throat> auttaa sitä järjestämään ensimmäiset vapaat vaalit Libyassa, joka Toivottavasti se johtaa siihen, että jonain päivänä näemme todellisen vapaan ja demokraattisen Libyan. Demokratian luominen on paljon vaikeampaa kuin sodan voittaminen, erityisesti jos kansalaiset eivät kyseisessä maassa edes muista edellistä kertaa, jolloin maassa oli demokraattinen hallitus. Mitä voisimme nyt tehdä? Miten voisimme mahdollisimman nopeasti saada demokratian pystyyn Libyassa? Miten voisimme antaa tukea kansalaisille? Ja tässä ehkä sivistyneistö ja koululaitos olisivat avainasemassa, kun pyritään demokratiaa lujittamaan. Kiitos. Sitten sitoutumattomien ryhmän nimissä edustaja Möltser, puolitoista minuuttia. Puhemies, komissaari. Poliittiset mullistukset aiheuttavat ka- kaaosta. Väijämättäkin Libyassa valitsee Mi- Kaikki riippuu nyt siitä, miten se pystyy luomaan demokraattinen järjestelmä. Toisaalta kyse myöskin siitä, miten suhtaudutaan menneisyyteen ja tullaan sen kanssa sinuiksi. Mubarakin oikeudenkäynti ja se, että Turkki ei tunnusta Armenian kansanmurhaa, ovat esimerkkejä menneisyyden hallitsemisesta ja samantyyppisiä ongelmia saattaa syntyä arabimaailmassakin. Kuilu poliittisen johdon ja näiden aktiivisten kapinallisten välillä saattaa juuri johtaa kaaukseen. Ja kun niin kovin monella on aseita, tämä on hyvin räjähdysherkkä tilanne ja paikallisellakin tasolla saatetaan kiistat ratkaista aseellisesti ja tietystikin raskaat aset saattavat päätyä tässä kauksessa terroristien käsiin. YK roolin pitäisi olla tässä merkittävä. Ja Liban kansallinen itsetunto on myöskin syntymässä. Tietystikin kun islamistit voivat pyrkiä käyttämään tätä valtatyhjyyttä nyt hyväkseen, tämäkin on vaarallinen tilanne. Me tiedämme, että näiden rahojen vapauttiminen järjetön varojen rahoittaminen auttaa rahoittamaan Libyan jälleenrakentumista ja sitten kun öljytuotanto taas lähtee käyntiin, silloin Libyalla on taas varoja, joista tietystikin EUkin voi vastavuoroisesti sitten hyötyä. Grazie. Ora la Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron muille puheille. Aloitamme edustaja Brokista. Kaksi minuuttia. Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, Kollegen. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, neuvoston edustaja. Se, että diktaattuuri murtuu, on aina hyvä uutinen. Ja tämä on ensimmäinen askel kohti vapautta ja on tärkeää, että tämä virstanpylväs on nyt saavutettu ja tärkeää on muistaa se, että NATO ja jotkut EU-jäsenmaat olivat tässä avainasemassa, kun Libya vapautettiin. Ja tässä koordinoitu EU-politiikka, joka jota koordinoitiin myös ulkosuhdepalvelussa ja kaikki tämä yhteensä on myötävaikuttanut siihen, että Libyassa valta on vaihtanut, vaihtunut. Tämä on hyvä menestystarina. Meidän täytyy nyt siirtymävaiheessa antaa kaikki mahdollinen tuki Kyse ei ole ainoastaan rahasta. Libyalla on öljyä, se on vauras maa. Meidän tulee ennen kaikkea antaa tukemme demokratian lujittumiselle ja nuorten ihmisten kouluttamiselle. Meidän täytyy auttaa infrastruktuurihankkeissa ja auttaa myös Libyaa luomaan toimivat yhteistyösuhteet naapurimaihinsa. Ja tässä täytyy käyttää hyväksi näitä EUn välimeriohjelmia muun muassa. Me toivomme, että komissio nyt myöntäisi rahaa todellisiin konkreettisiin hankkeisiin. Yleensä komissio rahoittaa pelkkiä tutkimuksia kahdella kolmasosalla rahoituksesta, mutta nyt tarvitaan todella konkreettisia ruohonjuuritason hankkeita, jotta ihmiset, jotka ovat selvinneet tästä valtavasta kaauksesta, voisivat aloittaa uuden rauhanomaisen demokraattisen elämän ja lopuksi sitten Lähi-idästä vielä, vaikka tästä myöhemmin keskustellaankin, äh, ratkaisu on kaksi erillistä valtiota ja YK on täytyy tehdä sellainen päätös, että tämä kehitys on mahdollinen. Israelinkin täytyy tulla tässä kysymyksessä vastaan ja tässä nyt EUn tulisi toimia yhtenä rintamana. Meidän rivimme eivät saa hajota ja minä luotan siihen, että EUn korkea edustaja, joka täällä, tällä hetkellä juuri Lähi-idässä vierailee, on tässä tällainen sillan rakentaja. Ja minun maallanihan on tässä erityinen vastuu, että lopullinen rauha saadaan vakiinnutettua Lähi-idän alueelle. Ja uskon, että yhdessä yhtenä rintamana voimme tämänkin kysymyksen ratkaista. Grazie. La parola all'onorevole Panzeri per due... Kiitos. Annan sen jälkeen edustaja Panzerille puheenvuoron kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. On totta, että on paljon vastarintapesäkkeitä vielä Libyassa Gaddafin kannattajia. On totta, että Gaddafi on vapaana, yhä vapaalla jalalla väliaikaishallinto voi aina törmätä hyvin arkaluontoiseen tilanteeseen, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, mitkä ovat sodan jälkeiset suunnattomat haasteet. Kun EU haluaa osallistua Libyan jälleenrakentamiseen ja tilanteen vakauttamiseen, niin sen rooli tulee olemaan tärkeä. Totta kai välittömiä prioriteetteja, ruokahuoltoturvallisuus, turvallisuus, terveys, rajavalvonta, ja aivan erityisesti äärimmäisen vaikea kysymys kansan aseistus. Meidän täytyy kuitenkin valmistautua keskipitkä ja pitkän aikavälin toimintaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää antaa meidän oma panoksemme myös vaaliprosessissa tässä väliaikaisessa vaiheessa. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat äh, yhteiskunnalliset taloudelliset kapasiteetit rakentaa yhteiskuntaa sodan jälkeen. Sodan jälkeisessä tilanteessa EU ei ole vielä vielä ollut tarpeeksi painavasti esille. Kyllä se voisi vahvistaa omaa rooliaan olla määrätietoisempi. Ei meillä ole vain humanitaarinen tehtävä siellä, vaikka se onkin tärkeä. Meidän pitää myös olla paljon painavammin esillä osallistua neuvotteluihin ja olla luomassa uutta strategis- poliittistrategista puitteistoa tälle Turkissahan jo näimme, Erdogan on mm, kävi joissakin arabimaissa ja sain lähes sankarin vastaanoton. Emme me voi jättää joillekin ryhmille valtuuksia, jotka ovat osallistuneet tähän Naton tehtävään ryhtyä valmistelemaan etunenässä tätä sodan jälkeistä tilannetta. Kyllähän Turkki voi tässä olla joillekin vaarallisena kilpailutekijänä joillekin maille ja se ei ennusta mitään hyvää. Kun lähdetään rakentamaan uutta Libyaa, sitten meidän täytyy muistaa, mitkä ovat taloudelliset, energiapoliittiset edut, jotka tulevat painavaa, mutta pitää rakentaa maata demokraattisesti. Tilanne ei ole ihan kaikilta osin riittävän selkeä. Meidän pitää työstää näitä epäselviä kohtia. Eli sen takia ei ollut valtavan tärkeä rooli, koska meillähän on vastassamme tie, joka ei ole helppo eikä se ole lyhyt. Meidän täytyy pitää se mielessä ja demokratian rakentaminen ei ole helppoa. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Macmillan Scottille kaksi minuuttia. Um, Olen varma, että moni muukin pahoittelee minun tapaani Rova Ashtonin poissaolo kuitenkin tunnustan sen työn tärkeyden, jota hän tekee Lähi-idässä. Ei pelkästään lähi rauhan puolesta, vaan laajemmin koko alueen rauhanomaisuuden ja vakauden takamiseksi. Usein on todettu, että tilanne on dramaattisesti muuttunut arabikevään myötä Lähi-idässäkin. Kerrannaisvaikutukset näkyvät alueella Maaliskuun kahdeksas päivä muistaakseni monet meistä peräänkuuluttivat sitä, että Euroopan unioni tunnustaisi siirtymähallinnon. Minä olin yksi ensimmäisiä Euroopan poliitikkoja, jotka vastaanottivat väliaikaishallinnon johtajan toimistossaan. Rova Ashton ei silloin halunnut sitoutua tähän. Tämä oli sääli, koska eurooppalainen johtajuus olisi ollut mahdollista aikaansa tuossa yhteydessä. Keila Gabriel tämän jälkeen meni Pariisiin ja Ranskan presidentti tunnusti väliaikaishallituksen. Joten tämä parlamentti on toiminut epävirallisten ja hyödyllisten ja inspiroivinkin keskusteluiden lähteenä. Mutta tänä päivänä, kun tarkastelemme Libyaa, joka on muuttunut siinäkin, kun edellisen kerran tapasimme heinäkuussa, niin voidaan havaita, että koko tuolla alueella arabi kevään Edistyminen tapahtuu kovin haparoivin askelein, olipa sitten kyse Tunisiasta, jossa pian on vaalita, taikka muista alueen maista. Minun viestini tänä päivänä tälle parlamentille ja muille toimielimille on se, että meidän täytyy olla valmiina muutoksiin, mutta myöskin valmiina epävarmuuteen, koska tila, tila, tulevaisuus ei ole niin selkeästi kartoitettu kuin olisi voinut toivoa pari kuukautta sitten. Toivon todella, että parlamentti voi tukea sitä konsensusta, että sahraf palkinto pitäisi antaa arabikevään uhreille ja johtohahmoille. Tämä osoittaa, että me välitämme todenteolla demokratiasta ja ihmisoikeudesta. Libya, Tunisia ja Egypti ja koko arabimaailma arva, ansaitsee tämän tunnustuksen. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Brandner puolitoista minuuttia. Ja, ähm, herzlich willkommen, Herr Füle. Äh, tervetuloa, herra Füle. Ja minusta Libya on nyt suurten päätösten edessä. Ensi viikko on ratkaiseva. Olemme kuulleet hyviä ja huonoja uutisia. Vesihuolto toimii taas, lapset pääsevät kouluun. Toisaalta islamistien asema aiheuttaa huolta. Tilanne elää koko ajan. Ja nyt kun e- Eurooppa on tässä osoittanut olevansa jakautunut, nyt pitäisi vihdoin koota rintama yhteen ja yhdessä auttaa Libyaa. Humanitaarisen avun lisäksi meidän tulisi keskittyä seuraaville aloille. Ensiksi pitäisi antaa apua sovittelussa ja sovinnon rakentamisessa, koska tämä konflikti on niin voimakkaasti jakanut Libyaa. Toiseksi pitäisi antaa vahva tuki uudelle Libyan hallinnolle ja kaikki väkivaltaan turvautuneet pitäisi saattaa oikeuden eteen. Kolmanneksi EUn pitäisi antaa tukea turvallisuus- ja oikeusalojen kehittämiselle joustavalla tavalla ja erityisesti pitäisi aseista riisuntaan kiinnittää huomiota ja auttaa jälkihoidossa kaikkia, jotka ovat kärsineet aseellisesta selkkauksesta. Ja nostaisin vielä esille yksityissektorin roolin. EU-yritykset nyt odottavat pääsemänsä käsiksi Libyan öljyvaroihin mutta tässä pitää toimia reilusti, täytyy noudattaa avointa kaupankäyntiä, rahavirtojen täytyy olla avoimia ja meillä tulisi olla jonkinlainen yhteinen käyttäytymiskoodi, koska mitään lainsäädäntöä ei ole. Ja toivon vielä, että seuraamme tarkalla silmällä Libyan kehittymistä. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitos. Sen jälkeen kollega Koval, kaksi minuuttia. Pani przewodnicząca, Panie komisarzu, myślę... Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen. Libyan vallankumous nyt on takana ja tässä vaiheessa kannattaa kiinnittää erityishuomiota EUn rooliin. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Mutta minusta tarkoittaa, että me emme puhu yhdellä äänellä. Kun me puhumme, meidän äänemme täytyy tulla kuuluviin, sen täytyy olla selkeä. Ja meidän täytyy antaa selkeä viesti, ei pelkästään Libuan kansalle, vaan muillekin maille tuolla alueella. Muille maille, jotka ovat nyt vapautuneet vallankumouksen myötä. Tänä päivänä me puhumme yhteiskunnasta ja noiden maiden ihmisistä, tavallisista kansalaisista. Vapaiden vaalien järjestäminen ja demokratian palauttaminen edellyttää hyvin paljon työtä, ja nämä maat tarvitsevat tukea Euroopan unionin jäsenvaltiolta. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti ja auttaa näitä maita, Näyt, auttaa ja opastaa näitä maita tiellä kohti demokratiaa. Tämä ei ole vielä kaiken loppu tai päätepiste. Pohjois-Afrikassa nuoret ihmiset ovat vaatineet oikeuksiaan, osoittaneet mieltään esittänyt vastalauseensa. He kaipaavat vapautta. Heillä ei ollut mitään toivoa tulevaisuudesta aiemmin, koska he katsoivat olevansa aivan turhia omassa maassaan. Meidän täytyy ajatella asioita pitkällä aikavälillä, ei pelkästään humanitaarisia kysymyksiä, kuten vedensaantia ja muita resursseja, mutta meidän täytyy myöskin pohtia koulutusta, yliopistoja ja luoda ne nuorille, nuorille jotka riskeerasivat henkensä ja asettuvat vastahankaan, heille täytyy varmistaa toivo tulevaisuudesta. Koska muuten kymmenen vuoden kuluttua he katsovat, että mikään ei ole muuttunut. Euroopan unionilla on tässä merkittävä oma vastuunsa. Meidän täytyy vastata niiden ihmisten odotuksiin, jotka janoavat vapautta. Kiitos edustaja Angurakis. Puolitoista minuuttia. Ο πόλεμος του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης κορυφώθηκε με τη σφαγή πολλών αμάχων Naton sota Libya vastaan johti kuolon uhreisiin, uhreihin Naton, USA ja EUn tappokone tappoi useita ihmisiä Libyassa täysin. Vast, he ovat, ne ovat vastuussa ja tässä nyt, nyt kapinalliset päättävät tämän tehtävän. Ja tässä todella on annettu vapaat kädet Naton pommittajille ja sitten kansainväliset apuyhteisöt osallistuvat tähän propagandaan. Tässä tavoitteena ei ollut suinkaan syrjäyttää Gaddafia, vaan saada täydellinen kontrolli Naton jäsenille näistä Libyan öljyvaroista. Tässä pyritään nyt ottamaan kuristusote Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta eikä anneta paikallisen demokratian kehittyä. Ja tässä on osoittautunut, että jäsenvaltioiden hallitukset ovat tehneet kaikkensa, jotta EU ja sen kumppanit saisivat suurimman osan Libyan öljyvaroista ja niiden voitoista. Ei ole täysin selvää, että ihmiset, jotka tämän kaiken aloittivat, nyt väittävät, että oppositio on voitettu. Siis EU, NATO ja USA ovat tässä toimineet yhtenä rintamana täysin kestämättömällä tavalla ja nyt tässä on pyritty imperialistisin ottein toimimaan ja ainoa tapa päästä ulos tästä umpikujasta on antaa kaikki tuke vapaalle demokratialle. Kiitos edustaja Batten. Yksi minuutti. Edustaja Batten ei ole paikalla, joten sitten edustaja Mauro. Samaan yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä komissaari, minä haluaisin kiinnittää huomiota nyt päätöslauselmaan kohtaan, josta pitäisi äänestää huomenna. Siinä puhutaan Libyasta ja siinä sanotaan, että otamme huomioon mm, siinä, että Libyasta tulee maltillinen muslimimaa ja sehän tullaan mainitsemaan perustuslaissa. Tässähän on keskeinen elementti, ei vain Libyan tulevaisuuden kannalta, vaan myös koko tämän Välimeren alueen, Pohjois-Afrikan maan alueen kannalta, koska Tunisiassakin ollaan luonnostelemassa uutta perustuslakia. Minä tässä olenkin pohdiskellut itsekseni ja ääneen, mitä me tänä päivänä teemme, että voisimme olla varteenotettava vuoropuhelija, kun tämä kansa on erittäin vaikeassa tilanteessa uudesta perustuslaista tullaan päättämään eri sen kohdistuu kansa ei välttämättä ehkä tiedä, miten siihen suhtautuu. Perustuslakihan on keskeinen tekijä uutta maata, valtiota, hallintokoneistoa rakennettaessa, mutta eihän sitten pidä ajatella, että Sudanin tai Yhdysvaltojen perustuslaki olisi aina ihan sama. Eihän Ranskan ja Kiinankaan perustuslait ole samankaltaisia. Mutta Nämä julkilausumat ovat tällaisia ilmoitusluonteisia, niissä puhutaan arvoista, mutta siinä kysytäänkin, miten me kaikki yhdessä tulemme päättämään tästä jossain määrin yhteisestä tulevaisuudesta. Kysynkin Euroopan parlamentissa tätä perus kontvaliokunnan jäsenten kanssa sanon, että tässä oli kyse siitä, että sanellaan vain libyalaisille joitakin sääntöjä tai ohjeita, miten perustuslakia pitää, tulemaan laa, pitää tulee laatia, vaan pitäisi kertoa, mitkä ovat meidän meidän vakaumuksemme, jotka ovat olleet meidän perustuslakiemme pohjana. Sen jälkeen rouva de Keiser, yksi minuutti. Merci, madame. Kiitos rouva puhemies. Minulla on kaksi kysymystä. Olen ihan samaa mieltä edustaja Poveran ja Mauran kanssa. Ensimmäinen sarjasta ja toinen on maahanmuutosta. Kerrottiin, että Euroopan lippu vedettiin Tripolissa katolle, se on ihan hyvä, mutta Libyan vallankumous kuuluu vielä Libyan kansalle. Meidän pitää täällä tukea äh, ylimenovaihetta, joka on nyt menneillä. Meidän pitää nyt mennä ihan asioiden ytimeen, jos puhutaan shariasta, josta meille sanotaan, Abdel Shalil sanoi, että siitä tulee maltillinen asia. Minä haluaisin sanoa vähän enemmän, mitä tämä tämmöinen maltillinen sharia on. Se on ö, eräänlainen tulkinta tämmöisestä ö, hallintojärjestyksestä. Me, ö, mehän tiedämme, mitkä olivat sodan raskaimmat hetket. Me tapasimme täällä libyalaisia naisia, jotka olivat aivan fantastisia ihmisiä, mutta he sanoivat, että me haluamme lisää päätäntävaltaa. Me olemme taistelleet vuosien aikana. Me aiomme jatkaa, me aiomme jatkaa taistelua Eräs nainen oli raiskattu muun muassa paikan päällä. Kaikki nämä naiset, jotka ovat taistelleet, jotka haluavat itse enemmän päätäntävaltaa, jotka haluavat toisenlaisen liivyän, tuleeko tässä perustuslakipuitteissa, tuleeko perustuslakipuitteet, tulevatko ne olemaan keskeisellä siellä Tässä vähän heitän kysymyksen takaisin edustaja Maurolle. Meidän täytyy pohtia tätä vakavasti. Toinen koskee maahanmuuttoa. Toin, minähän ihan ensimmäisenä jatkoin taistelua siitä, että ei neuvoteltaisi niistä sopimuksista, joita haluttiin solmia Gaddafin hallinnon kanssa maahanmuutto- tai siirtolaispolitiikasta. Libyahan jatkuvasti räikeästi loukkasi ihmisoikeusrikkomuksia, senhän me tiesimme. Sitten sanottiin, mm, ongelma on yhä olemassa maahanmuuttohan, koko eteläisen, Saharan eteläisen osan maahanmuuttovirrat ovat meidän tiedossamme, mutta meidän pitäisi löytää ratkaisu ongelmiin. Meidän pitää miettiä tätä niin kehityskysym- kehitysyhteistyökysymyksenä. Libyahan voisi käyttää tätä Mm, työvoimaa, tätä väestöä. Sehän olisi hyvä valtio. Olisiko tämä nyt jonkinlainen hanke maahanmuutto, joka kytkettäisiin kehitysyhteistyöhön tai yleensä kehitysyhteistyöhön? Ei oliko se siitä vaan, että valvotaanko, onko loukattu vai ei ihmisoikeuksia. Mm, tässä on kyse, että neuvoston komission pitäisi lähteä käsittelemään tätä asiakirjaa yhdessä parlamentin kanssa, mutta ihan uusin avoimin silmin. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Lohbiler, puolitoista minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Tilanne tänä päivänä Libyassa antaa toivoa siitä, että tulevaisuudessa yhden miehen mielivalta ei voi olla määrävässä asemassa koko Libyan kansan elämässä. Nyt tarvitaan uudet valtiolliset rakenteet. Nyt on tässä yhteydessä erittäin tärkeää, että Euroopan unioni panostaa siihen, että rakenteet ovat oikeusvaltion periaatteen mukaisia, että kaikki kansalaiset ovat tasa-arvoisia lain edessä ja että oikeusvarmuus toteutuu. Tämä on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa. Meidän täytyy keskittyä juuri näihin kysymyksiin. Tietystikin olisi toivottavaa, että Libua tulee pitämään kiinni universaalista ihmisoikeuksista, jotka pitäisi saada ankkuroitua perus, perustuslakiin. Myönteistä on sekin, että EU vaatii libua poistamaan kuoleman tuomion. Kun se on kyse muslimiyhteiskunnasta, niin kuin Turkissakin, jossa sekä sodan että rauhan aikana nyt kuolemantuomioista on päästy eroon. Tärkeää on, että Libua ryhtyy käsittelemään menneisyyttään mukaan ottaen ihmisoikeusrikkomuksia. Tästä on olemassa hyviä ja vähemmän hyviä esimerkkejä. Siinäkin kun Latinalaisessa Amerikassa sotilasdiktatuureista päästiin eroon, hyvistä esimerkkeistä täytyy ottaa opiksi. Ihmisoikeusrikkomukset ovat aivan viimeaikaisiakin. Kyse ei ole pelkästään yksipuolisista ihmisoikeusrikkomuksista, näiden selkkausten yhteydessä, vaan kumpikin osapuoli on niihin syyllistynyt. Amnesty International on todennut, että kumpikin osapuoli on yhtä lailla syyllinen. Nyt pitäisi mahdollistaa samoin kuin Tunisiassakin, laatia tällainen itsenäinen tutkintalautakunta, joka analysoi näitä rikoksia. Kiitos. Grazie la parola all'onorevole. Kiitos. Puheenvuoro edustaja Predalle puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Maanantai iltapäivänä pyysin, että tässä istunnossa emme ainoastaan keskustelisi Libyasta, vaan saisimme aikaiseksi myös päätöslauselman. Eikä olisi kuitenkaan syytä äänestää tällaisesta ennen kuin Gaddafi on saatu kiinni, kiikkiin. Ja minä pelkään, että väliaikaishallinto tai Gaddafi ei varmaan, Gaddafin hallinto ei varmaankaan enää pidä pintaansa ja Libya on hitaalla, mutta varmalla tiellä kohti demokratiaa. On aivan oikein, että kuten edellinen puhuja sanoi, että libyalaiset itse ovat keskiössä tämän prosessin onnistumisessa, mutta EUllakin on merkittävä rooli. Sen pitää saada aikaiseksi yhteinen näkemys ja useathan osallistuivat jo NATO-operaatioon, jonka tarkoituksena oli suojella Libyan siis siviiliväestöä. Tämän lisäksi meillä on myös painava vastuu, kun kyse on Libyan instituutioiden rakentamisesta, toimivan poliittisen järjestelmän luomisesta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Näissä asioissa olkaamme tukena ja olen samaa mieltä kollega Mauron kanssa siitä, että edistystä näillä aloilla ei saavuteta ennen kuin turvallisuuskysymykset on ratkaistu. On selvää, että Kansallista sovittelua tarvitaan paljon Libyassa. Syylliset täytyy saada oikeuden eteen ja täytyy pitää kiinni myös siitä, että kaikki he, jotka vallankumouksen aikana kärsivät, saavat oikeutta riippumatta siitä, millä puolella he olivat. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Gualtieri, kaksi minuuttia. Grazie Presidente. Dopo 42 anni di dittatura e 6 mesi di... Kiitos 42 diktatuurivuoden jälkeen, kuuden kuukauden konfliktin jälkeen Libya on uuden historiansa edessä. Se on lähdössä uudelle tielle. Se voi toivoa kehitystä, rauhaa ja demokratiaa. Libialaisten käsissä on kaikki tämä, eikä kenenkään pidä edes miettiä sitä, että voitaisiin viedä sinne valmiiksi paketoituja ratkaisuja. EUlla on tietysti ratkaiseva rooli tässä tulevassa prosessissa, kun se tukee maan vakauttamista ja siirtymistä demokratiaan. Sen jälkeen, kun äh, alkuvai- konfliktin alkuvaiheessa oli hieman jakautuneisuutta, konfliktihan äh, hoitui erittäin hyvin Naton johdolla. Sen jälkeen tämän jakautumisen jälkeen EUn sisälläkin lähdettiin toimimaan hyvin aktiivisesti. Me olemme pystyneet äh, avaamaan jo ulkosuudepalvelun toimintapisteen Tripoliin, mutta nyt on kyse siitä, miten lähdetään hahmottamaan vahvaa uskottavaa poliittista strategiaa, jonka avulla voidaan määritellä monenkeskiset, kestävät, tehokkaat toimenpiteet, jonka myötä voidaan taata mm, koordinaatio, jonka avulla voidaan välttää päällekkäisyyksiä, kilpailutilanteita ja voidaan todella tuoda todellista apua ylimenevaiheessa libyalaisille. Tämä vaihe tulee olemaan kuitenkin pitkä ja monimutkainen. Sen avulla pitäisi myös tarjota mahdollisuus kansalliseen sovitteluun ja sovintoon, eikä luoda mitään uusia ripuratilanteita. Päinvastoin viedä eteenpäin demokratiaa. Pitää saada kansalaisyhteiskunta mukaan tähän uudistusprosessiin myös jos halutaan palata normaalitilanteeseen, saada järjestys palautettua, kaikki tämä pitää myös taata. On, meillä on myös on rajavalvontaongelma, miten saadaan turvallisuusjoukot pystyyn. Meidän täytyy myös valvoa mm, aseiden hallussapitoa. Tiekartta on todella pohja demokratian rakentamiselle. Tämä kaikki vaatii sitoutumista, vuoropuhelua, johtajuutta ja tärkeää suunnittelutyötä ja pitää. Se tietysti vaatii luonnollisesti resursseja. Euroopan parlamentti on valmis ottamaan sille kuuluvan paikkansa ja antamaan tukensa tähän koko prosessiin. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Danjean puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Toivon, että huomisen Libyan päätöslauselmasta äänest, voidaan äänestää konsensushengessä. Toivottavasti se on yhtä osuva kuin se, mistä äänestettiin kuusi kuukautta sitten, jossa suurimmat osat säännöksistä osoittautuivat aivan oikeuksi. Kun me tuomitsemme ja sanktioimme Gaddafin järjestelmän, kun lähdetään <clears throat> turvaamaan siviiliväestöä, jopa sotilaallisin toimenpitein, kun tunnustamme väliaikaishallinnon legitimiteetin. Kaikki nämä säännökset, niistä on äänestetty täällä jo ennen kuin niistä edes keskusteltiin huippukokouksessa tai lähdetty soveltamaan jäsenvaltioissa. Ne olivat todella yhteisön toiminnan selkäranka paikan päällä. Nyt pitää kunnioittaa kaikkia niitä maita, erityisesti eurooppalaisia maita. Niitä on monia, jotka ovat päättäväisesti lähteneet diplomaattisesti ja sotilaallisesti antamaan tukea Libyan kansalle, kun he kun se pyrkii tielle kohti vapautta. Minä en halua olla mitenkään turha. Minä puhun tässä ranskalaisista lentäjistä, jotka 19. maaliskuuta äh, äh, eivät halunneet hyökätä suoraan Bengasin kaupunkiin, joka oli vielä äh, Gaddafin halunnassa. Meidän täytyy muistaa, että me halusimme välttää ikään kuin Srebrenican toistumiset. Yhtäältä on ollut vähän liiallista toimintaa. Vaikka Gaddafin hallinto on päättynyt, niin konflikti ei vielä ole päättynyt. Toisaalta taas, koska nämä vaiheet ylimenovaiheessa ovat suunnattomia, sen takia EUn täytyy viivyttelemättä ottaa johtava rooli tässä, väliaika- he, tässä vaikeassa herkässä tilanteessa. Meidän täytyy nopeasti ehdottaa tukea ja avunantoa, joka menee vieläkin humanitaarisesta avusta pidemmälle, josta on jo sovittu. Meidän täytyy keskittää ensisijaisesti toimintamme siihen, että pystymme tukemaan kansalaistoimintaa. luomme instanssitoimielimet, turvallisuusrakenteet. On eri, kaikki nämä pitäisi perustua ennen kaikkea selkeälle periaatteelle. Ja libyalaisten tulee ensisijaisesti viedä tämä väliaikainen vaihe läpi, koska vaikka meillä olisi kaikista maailman parhaimmat aikomukset, niin me emme saa missään mielessä loukata Libyan kansan suvereniteettia. Grazie. La parola all'onorevole. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Koppa, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, taistelut Libyassa ovat päättyneet, oikea puoli on voittanut, kaikki hyvin, mutta nyt täytyy jälleen rakentaa kokonainen maa demokratian ja tasa-arvon periaatteille. Tilanne on erittäin hankala. Useat ihmiset elävät kamalissa olosuhteissa ilman vettä, ruokaa ja sen sellaista perusasiaa. Ja pakolaisia on valtavasti ja nyt EUn vastuulla on näiden ongelmien ratkaisu, ainakin osittain, tai antaa tukea niiden ratkaisuun. Meidän täytyy taata, että Libyaan saadaan rakennettua oikeusvaltio, demokraattiset peri- periaatteet ja kaiken ja meidän tulee antaa tukemme sovinnon syntymiselle Libyassa. Meillä on siis valtava vastuu ja me emme valitettavasti pystyneet yksimielisesti etenemään Libyan asiassa ja NATO joutui astumaan tässä etusijalle, mutta nyt meillä on, meillä on hyvä tilanne koota rintama yhteen ja toimia yhdessä uuden Libyan hyväksi. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Fisas puolitoista minuuttia. Position Libya con ayuda de la comunidad internacional. Kiitos rouva puhemies. Kansainvälinen yhteisö on vaikuttanut siihen, että Gaddafin diktatuuri on kaatunut. Nyt täytyy vain löytää Eversti ja hänet pitää tuomita, tuomita kaikista ihmisoikeusrikkomuksista eh, myös mahdollisista ihmiskuntaa vastaan tehdyistä rikkomuksista, joita hän on, eh, joihin hän on syyllistynyt. Kaikista tärkeintä tällä hetkellä on keskittää meidän toimintamme maan jälleenrakentamiseen. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että Libyasta tulee demokraattinen oikeusvaltio. Meidän täytyy säädellä infrastruktuurien toimintaa. Vesi, sähkö ja öljy ovat tärkeitä. Meidän täytyy myös pitää huolta yleisestä järjestyksestä poliisivoimin. Täytyy myös tehokkaasti kerätä kansa, ase, kas, ka, aseet pois kansalta koko alueelta, jotta voimme, voimme todella taata turvallisuuden samoilla tavoin. Emme myöskään saa unohtaa, kuinka tärkeää on tukea Sahelin alueen maita, koska niille, ne, niiden turvallisuus eri, kärsi erittäin paljon siitä, kun Gaddafin palkkasoturit ja Gaddafin kannattajat palaavat näille alueille. Sen takia meidän tukea, täytyy tukea näiden maiden instituutioita, jos, jos ajatellaan, että Libyan hirmuhallinnon kannattajat pakenevat Sahelin alueelle. Sen takia meidän täytyy muistaa, että YK läsnäolo olisi erittäin, erittäin hyvä, jotta pääsisimme todella näihin mainittuisiin tavoitteisiin. Grazie. La parola all'onorevole Busut. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Busuttil puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Minä haluaisin Libyan osalta onnitella sen kansalaisia heidän sinnikkyydestään ja heidän ankarasta taistelustaan vapauden puolesta. Samalla meidän täytyy muistaa vallankumouksen uhreja ja heidän omaisia. Olen täysin erittäin ylpeä tästä parlamentista, koska minä olin niiden puol- pu- kannalla, jotka halusivat, että parlamentin kantaisi tunnustaa Libyan väliaikainen hallinto. Meidän pitäisi päästä Libyassa tilanteeseen, jossa maata vallitsevat rauha, demokratia ja tasa-arvo. Maa täytyy normalisoida niin, että ihmiset voivat elää aivan tavallista elämää, niin kuin kuka tahansa muukin. Heidän, perustarpeensa täytyy tyydyttää vesi, terveydenhoito ja työ. Työ tuo ihmisille itse, itseisarvoa tai ihmisarvoa, niin ikään demokraattiset instituutiot täytyy luoda ja samalla kunnioittaa periaatetta, että periaatetta tavallaan kolmijaosta. Meillä on hyvin paljon kokemusta, jonka voimme jakaa liberaalisten kanssa. Meidän täytyy luoda tämän kannalta suotuisa ilmapiiri. Kiitos. Tämän jälkeen edustaja Svensson, puolitoista minuuttia. Talman. Kiitos rouva puhemies. Minulla oli, oli odotuksia tätä päätöslauselmaa kohtaan, että me vihdoin pääsisimme konkreettisiin toimiin Libyassa ja että Euroopan parlamentti ryhtyisi päätöslauselman pohjalta konkreettisiin toimiin. No tässä Tämä myös on hyvä muistutus siitä, että USA ei ole tässä ensimmäisenä toimijana ja tässä nimenomaan EU on keskeinen tekijä. Ja tässä olisi syytä ehkä muistuttaa, muistaa myös se, että EUhan ei aikaisemmin ollut yhtenäinen suhteessaan Libyaan, ja nyt meidän on aika osoittaa yhtenäisyyttä rakentaessamme demokratiaa Libyaan. Olemme oppineet läksymme. Vakautta ei saada aikaan ilman demokratiaa ja siksi on niin tärkeää, että perustuslaissa jo korostetaan sitä, kuinka tärkeää on, että instituutiot rakennetaan demokraattiselle pohjalle. Voimme tietysti tunnustaa, että riskejä on olemassa väliaikaishallinnonkin kanssa. Se on selvää, mutta kaikki olivat yksimielisiä siitä, että Gaddafin täytyy häipyä. Ja sitten voitaisiin myös esittää vahva toive sen suhteen, että EU-maat eivät tässä nyt innoissaan kävisi Libyan öljyvarojen käy kimppuun, vaan ensimmäiseksi auttaisivat Libyaa kohti demokratiaa. Dovile Kievits, siellä lainaten sanoisin, että vapaus ilman pelkoa, se on hyvä demokratian määritelmä ja se suotakoon Libyan kansalle. Grazie. Ora gli interventi. Eh. Kiitos. Nyt siirrymme Catch the Eye-osion ajotamme kollega Enriquenella, Yksi minuutti. Che però non è in aula, quindi l'onorevole Kelly. Hän ei ole paikalla, ei ole paikalla, joten edustaja Kelly. Kiitoksia puhemies. Olemme kaikki kuulleet erittäin vakavia ja surullisia tarinoita Libyasta, mutta on hienoa, että on kuultu hieman iloisempiakin uutisia. Erittäin hieno uutinen oli se, että diktaattori Gaddafi on nyt joutunut lähtemään maasta. Me tuemme vallankumousta, joka Libyassa on saatu aikaan. Ja onnittelemme Libyaa siitä. Kiitän myöskin Sarkosia ja David Cameronia siitä, että he toimivat tässä myötävaikuttavassa roolissa vallankumouksen yhteydessä. Vipalla on resursseja, mukaan luettuna rahaa, jonka avulla se voi taata tulevaisuutensa. Ja kaikki resurssit täytyy käyttää nimenomaan ihmisten elintason varmistamiseen. Lady Ashtonilla on oma merkittävä roolinsa maan vakauden mahdollistajana. Lisäksi hänen tehtävinsä kuuluu varmistaa, että demokraattinen hallinto saadaan Libyan hyvin pian. Kiitos. Kiitos. Rouva puhemies, libyalaiset tarvitsevat uutta Libyaa, mutta tämän uuden Libyan rakentamiseksi pitää saada ensin tehdä, pitää ensin tehdä loppu Gaddafista. Niin kauan kuin tämä verenhimoinen järjest, eh, ihminen on vielä vallalla, niin uhka leijuu koko kansan yllä. Pitää ensinkin saada sovinto kahden puolen, kahden osan välille. Vaikka on annettu kansainvälinen luonne tälle konfliktille Naton ansiosta, niin tässä on kyse kuitenkin siviilisodasta, eh, sisällissodasta sovusta, joka on jakanut kansan kahtia. Ja ilman tätä sovintoa ei voida päästä eteenpäin. Sen takia väliaikaishallinnolle tämä pitää työdä selkeästi esille ja se pitää, kaiken pitää perustua demokratialle. Meidän täytyy muistaa, että tässä on kyse väliaikaishallinnosta. Meidän täytyy pohtia pitkällä aikavälillä myös rahoituksellisesti, myös ennen kaikkea sillä demokratian kokemuksella, jota meillä on hallussamme. Grazie. La... Kiitos tämän jälkeen edustaja Nedevalova. Olkaa hyvä. Vážení kolegovia, Libia sa momentálne nachádza Kiitos, rouva puhemies, hyvät kollegat. Libya on tienhaarassa. Vain kaksi viikkoa sitten libyalaiset tilit vapautettiin tai jäädytetyt varat vapautettiin, eli tämä on varsin tuoretta ja on selvää, että tällainen vallanvaihto on aina hyvin monimutkainen tilanne. Katsokaamme vaikkapa Irakin sotaa. Irakissakin jälleenrakennus on vielä pahasti kesken. Siksi minusta on tärkeää, että seuraamme tarkalla silmällä, mitä Libyassa tapahtuu ja teemme kaikkemme, jotta tulevilta mahdollisilta verilöylyiltä vältyttäisiin. Olen samaa mieltä Rova Ashtonin kanssa, että nyt täytyy antaa Libyan kansalle se valta, joka sille kuuluu. Ja tämä tulee olemaan vaikea testi ei ainoastaan Libyan kansalle, vaan myös koko kansainväliselle yhteisölle. Kiitoksia. Sen jälkeen edustaja Pasku. After taking Tripoli, the situation... Sen jälkeen kun Tripoli saatiin vallattua, Libyassa siirryttiin uuteen herkkään vaiheeseen instituutioiden rakentamiseen. Irakissa prosessi oli puutteita ja vältä, aivan äh, vä, ne, jotka ovat voittaneet nyt kilpailevat vallasta. Gaddafille uskolliset joukot ovat edelleenkin aktiiveja ja edelleenkin antavat uhkia. Tämä monimutkaistaa tilannetta. Eri toimijoiden roolit täytyy eriyttää toisistaan, koska saattaa olla, että muuten valtiollisten instituutin rakentaminen vaikeutuu. Tässä myöskin ulkoinen aspekti, kuinka voimme auttaa Libyaa ja samalla pysyä sieltä poissa koska voittajat vaativat, että muut eivät puutu Libyan asioihin. Miten luodaan sitten monenvälinen tukijärjestelmä? Ei pidä myöskään unohtaa, että tässä uudessa vaiheessa Naton iskuista tulee erittäin herkkä kysymys niitä ei pitää ne tehdä vain, mikäli se on väijäämättömän tarpeellista niin, ettei katsota Libyassa sitten näitä iskuja, koska tämä on välintuloa. Mavro Nikolas. Sen jälkeen edustaja Mavro Nikolas. Arvoisa rouva puhemies, hyvät edustajat. Minä haluaisin sanoa, että Libyan jälleenrakennus on toki keskeistä, kuten kaikki puhujat ovat todenneet, ja jälleenrakennukseen tarvitaan EUn apua. Se on selvää. EUn tulee tässä toimia yhdessä ja auttaa Libyaa kaikin tavoin tai kaikkia muitakin arabimaita, jotta nämä maat pääsevät uudelleen jaloilleen. Jos me emme ole tässä aktiivisessa roolissa, niin muut maat tekevät sen puolestamme ja silloin joudumme ehkä tinkimään omista näkemyksistämme. Jos katsotaan, mitä Turkki tekee tällä hetkellä lähi muun muassa ja arabimaissa, Turkki yrittää vahvistaa asemaansa alueella myös Libyan jälleenrakennuksen suhteen. Meidän tulisi nyt EUn voimat koota ja toimia yhdessä voimakkaalla tavalla. Tietysti jos Turkki haluaa liittyä EU-hun, niin silloin sen pitää toimia yhdessä EU-maiden kanssa. Edustaja Sargentini seuraavaksi. Merci, madame la présidente. Kiitos rouva puhemies arabikevään seuraamukset kantautuvat meidän kaikkeen ulkopolitiikan alueelle ja meidän täytyy vastuullisina ottaa mittaa haasteista tänä päivänä. Meillä on paljon toiveita demokratiasta, demokratiasta. Tunisiassa ja Egyptissä ne täytyy konkretisoitua. Ensimmäiset prioriteetit on jo paikannettu. Humanitaarinen apu, turvallisuusapu, talouden tuki, institutionaalinen tuki. Meidän pitää myös lähteä toteuttamaan kaikkea tätä. Eurooppa tukee, tukeutuu kahteen instrumenttiin, jotta voidaan kehittää tätä eurooppalainen hyvä naapuruspolitiikka ja parlamentaarinen yhteistyö Lähimeren, Välimeren alueella. Sen takia täytyy vahvistaa näitä politiikkoja erityisesti rajat ylittävässä yhteistyössä, kun puhutaan hyvästä naapuruspolitiikasta ja kumppanuspolitiikasta. Tämän avulla voimme rahoittaa konkreettisia hankkeita, investoida kohes, sosiaalista kohesiota parantaa ympäristöpolitiikkaa koko Välimeren alueen alueella. Me voimme myös tällä tavalla lyödä myös paikallisia alueverkostoja ja näin voimme tehdä työtä yhdessä ja vasta, vastata pragmaattisesti kentän tarpeisiin. Ja tällöin kansalaiset voivat konkreettisesti tajuta, mitä EU antaa apuna. Grazie, la parola ora. Kiitos. Edustaja Sargentini nyt. voorzitter vorig jaar rond deze tijd. arvoisa rouva puhemies. Viime vuonna näihin aikoihin parlamentti käsitteli kuusikymmentä miljoonaa euroa, jotta Libyalle oltiin antamassa maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi. Libyan kanssa tehtiin yhteistyötä, jotteivät pakolaiset pääsisi Libyan kautta Eurooppaan. Ja nyt tilanne on täysin muuttunut. Täytyy kuitenkin muistaa, että pakolaisia on entistä enemmän, kun ihmiset yrittävät päästä näistä diktatuureista eroon. Ja Tunisiassa ja Egyptissä, Egypti ja sudanilaiset, kaikki nämä ovat pyrkineet pakenemaan maistaan. Pakolaisia on alueella noin 5 000 tällä hetkellä. Haluaisinkin kysyä komissiolta tai pikemminkin neuvostolta, voi, miten, mitä näille ihmisille tulisi tehdä? Miten me voimme ratkaista tämän ongelman ja mitä tapahtui sille 60 miljoonalle eurolle, jotka Libyalle myönnettiin sellaiseen asiaan, jo, jo, josta tiesimme, että rahoja ei, rahoja ei käytettäisi kunnolla? Edustaja Ferreira. Massacre desencadeado pela NATO Kiitos. Tämä todellinen kansanmurha, jota NATO myös harjoittanut Libyan kansalaisia kohtaan. Me olemme varsin huolestuneita tästä. Viisi kuukautta pommituksia, tuhannet siviiliuhrit, tuhottuja laisteittoja. Maa on raunioina. Tämä on todellisuutta tämä todellisuus on peräisin siitä, että ne, jotka ovat todella lähteneet sille tielle, että haluavat hyötyä maan jälleenrakentamisesta. Kyllähän maata pitää jälleenrakentaa, mutta ei kansalaisten kustannuksella, mutta siihen ollaan nyt menossa. Libyan kansa on ollut räikeiden ihmisoikeusrikkomusten uhrina ja YK on perusoikeuskirjan uhrina. YK on turvallisuusneuvosto on tekopyhä ja kun se puhuu siviili-ihmisten suojelusta, kuitenkin samanaikaisesti NATO on pommittanut näitä siviilejä, kuten monissa muissakin tapauksissa. Tässä on kyse imperialistisesta sodasta, jota Amerikka vetää, mutta kansat ovat reagoineet, he ovat ottaneet oman kohtalonsa omaan käsinsä. Kiitos sitten. Minä pyydän teitä noudattamaan teille myönnettyjä puheoikeuksia. Edustaja Paska. Kiitos puhemies, komission jäsen. Pitkän kansallissodan jälkeen Libya on nyt tulossa sellaiseen tilanteeseen, että on aika ryhtyä vakauttamaan tilannetta ruohonjuuritasolla. Ennen sotaa Libya oli rikas maan, huolimatta siitä se on riippuvainen meidän avustamme ja tuestamme. Tämän so- sodan riippuman maan asukkaat tarvitsevat ruokaa, vettä ja myöskin polttoainetta. Rakennuksia, koteja täytyy korjata, jälleen rakentaa. Julkishallinto täytyy uudelleen pystyttää ja jul- tämän erittäin verisen kauden jälkeen Liipiolla nyt edessään valtavan pitkä jälleenrakennuskausi. Meidän täytyy ojentaa auttava kätemme Libyan kansalaisille. Ei, kansa ei tarvitse pelkästään materiaalista apua, vaan kansalaisten perustarpeet täytyy saada tyydytettyä ja luoda samalla demokraattinen yhteiskunta ja instituutiot, jotka ottavat vastuunsa siitä, että hallinto on oikeudenmukainen ja kohtelee kaikkia tasa-arvoisella tavalla. Meidän täytyy muistaa, että kyse on pitkän aikavälin tuesta, eli me sitten halua jättää maata oman onnensa nojaan tai sellaisten ihmisten käsiin, jotka eivät tahdo maalle hyvää. Arvoisa rouva puhemies, Libyasta pitäisi tulla oikeusvaltio, hyvä niin. Ja jos se perustuu saarialle, niin se ei olekaan niin hyvä uutinen. Meidän täytyy Mustava Abdal Salil on oikeusministerinä, se aiheuttaa pientä huolta. Libya on kapinallisten käsissä ja, ja sitten vaikka NATO on, on, on ollut asialla, niin joka tapauksessa länsimaat ovat jo olleet yhteydessä Gaddafiin päästäkseen käsiksi mustaan kultaan. Sarkozy, Schröder ja monet muut ovat olleet Gaddafin puheilla. Ja ja tässä tietysti nyt ollaan peräydytty, ettei vain käsiä liattaisi. EUn pitää tukea äh, Libyaa juuri siinä, että maahan saadaan muodostettua demokraattinen oikeusvaltion periaatteisiin nojautuva monipuoluejärjestelmän omaava valtio, jotta siitä tulee myös hyvä kauppakumppani meille. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja Bronsille. Älkäämme olko, on aika pateettista, jos emme myönnä, mitkä ovat länsimaiden motiivit suhteessa Gaddafiin. Ja tärkeää on, että öljy, tai Gaddafi aikoo myydä öljyä ainoastaan kultaa vastaan eikä dollareita. Ja Alan Duncan on tehnyt sopimuksen kansain, tai väliaikaishallituksen kanssa ja erään öljyyhtiön kanssa. Ja on uskottu, että tällä sopimuksella Veto tai Vaito, joka on hyvin suuri öljyyhtiö, saa lopulta monopoliaseman suhteessa öljyyn Libyassa. Ja NTC on myös ö, tunnustamassa Israelin valtiota päinvastoin kuin monet muut arabivaltiot. En tiedä, onko tämä minun mielestäni suositeltava vai ei, mutta tämä saattaa olla uuden sodan siemen. Sitä olen, siitä olen huolissani. Kiitos. Ja sitten komission edustaja Fyle, olkaa hyvä komission puolesta. Käyttäkää puheenvuoro. Madam President, uh, uh. Rouva puhemies, kiitoksia paljon. Minun kaksikertainen ilo olla täällä tänään. Ensinnäkin minä voin osallistua tähän keskusteluun – jos on paikalla korkean edustajan varamies herra Devkilevich. Ja tämä osoittaa, miten yhteinen lähestymistapa meillä on ulkosuhdehallinnon kanssa. Tämä ulkosuhdehallinto ja komissio tekevät saumatonta yhteistyötä. Samanaikaisesti on tärkeää tarkaista tätä keskustelua myöskin aiempien pohdintojen ja keskusteluiden valossa mukaan luettuna maaliskuulta annet, maaliskuussa annettu laadittu tiedonanto ja enpi tarkasteluprosessi. Kehityskulku Libyassa ja muualla hiikastelee niitä tärkeitä periaatteita, joista tulen keskusteltiin ja jotka olivat mukana myöskin tuossa mainitsemassani komission tiedonannossa. Minä voin tuntea, kuinka vahva viesti tästä keskustelusta on nyt ilmaantumassa. Nyt me tervehdimme ilolla uutta Libyaa joka toivon mukaan on demokraattinen ja täysin integroitunut kansainväliseen yhteistyöhön ja eurovälimeriyhteistyöhön. Haluaisin nyt äh, esittää kolme huomiota avusta Libolle. Ennen Tripolin, Tripolin kaatumista me aloitimme yhteistyön kansalaisyhteiskunnan ja väliaikaishallinnon kanssa mukaan tekninen apu, jolla pyritään rakentamaan valtiollisia instituutioita ja hallinnollista kapasiteettia. Haluaisimme tukea myöskin ihmisoikeus- ja demokratiapyrkimyksiä, kapasiteetin rakentamista kansalaisyhteiskunnan puolella. Annamme apua koulutusta varten ja kouluja halusimme avata uudelleen. Ja lisäksi haluaisimme vastata terveyssektorin välittömin avun huuntopyyntöihin ja tarkastimme myöskin maahanmuuttajien asemaa ja vähemmistön asemaa. Tilanne Libyassa on nopeasti kehittynyt sen jälkeen, kun oppositio otti Tripolin haltuunsa elokuun lopussa. Tämä on minun toinen huomioni kohde. Syyskuun toinen päivä kansainvälinen valtion ja hallitusten päämiesten konferenssi, jossa oli mukana myöskin kansainvälisiä järjestöjä ja Libyan siirtymähallinnon edustajia, järjestettiin Pariisissa. Osapuolet sitoutuvat siihen, että Vuoropuhelu jatketaan Libyan viranomaisten kanssa ja luodaan Friends of Libya-ryhmä maiden kesken. Toinen syyskuuta Pariisissa teknisessä kokouksessa peräänkuulutettiin tai luotiin tällainen vakauttamisen ryhmä, joka tekee yhteistyötä NTCn kanssa niiden periaatteiden mukaisesti, joita arvioidaan olevan konfliktin jälkeisenä aikana Tavoitteet määritelty yhdessä anteeseen kanssa. Komission puheenjohtaja Barroso vahvisti nämä päätökset. Siksi laadittiin asiakirja Responding to the Challenge of Stabilization in Post-Conflict Libya. Lisäksi laitettiin epäveren asiakirja, joka liittyy nopeaan ja tehokkaaseen EUn apuun siinä kun on kyse konfliktin jälkeisen ajan vakauttamistoimista Libyassa. Olen varma, että arvostettu parlamentti on saanut tämänkin asiakirjan käyttöönsä. Siirtymähallinto on ilmaissut vahvan viestin ja todennut, että avunantien kanssa tehdään läheistä yhteistyötä YK johdolla ja erittäin vahva rooli tulee olemaan Euroopan unionilla ja maailman pankilla. Pragmaattinen, operatiivinen ja selektiivinen lähestymistapa on omaksuttu tarpeiden arviointiin libyalaisten omien libyalaisten itse asettamien prioriteettien mukaisesti. Euroopan unioni on ottanut kontolleen kansalaisyhteiskunnan kehittämisen mukaan luettuna naisten aseman, rajavalvonnan, mediakysymykset ja niin poispäin. Nämä ovat ne sektorit, joista EU vastaa yhdessä uusien Libyan viranomaisten kanssa. Kuten kollegani herra ministeri jo totesi, yhteistuumiin on toimittu ulkosuhdehallinnon ja komission eri toimijoiden kautta ja paikan päällä on arvioitu Tripolissa maan tarpeita, avustustarpeita. Komissio on valmis vapauttamaan Libyan viranomaisten pyynnöstä te- tukea teknisten avun antamiseksi konfliktin jälkeisessä tilanteessa. Keskipitkän välin rahoitusta on jo pohdittu vuosille 2011-2013. Yhteensä on 60 miljoonasta eurosta kyse. Näin suuriksi Libyan viranomaiset ovat arvioineet tar- tarpeet. Tilanne on kuitenkin kehittynyt nopeammin kuin meidän kykymme jakaa tätä rahaa. Uh, Keskustelun yhteydessä kirjasin ylös lukuisia erittäin rakentavia ehdotuksia, joita Rova Brandner esimerkki esitti kansallisen sovinnon aikaansaamiseksi. Hän totesi, että kaikki rikoksen tekijät täytyy saada tilille teoistaan ja yksityistäkin sektoria täytyy kehittää ja toimintasääntöjä laatia. Kuulin myöskin, kuinka herra Mauro kertoi omia ajatuksiaan siitä, miten voitaisiin lähettää yhteinen tutkintaryhmä paikan päälle. Ja Robert D. Keiser puolestaan viittasi tarpeeseen tarkastella maahanmuuttokysymystä eri näkökulmista katsottuna. Minä tulen lähemmin tarkastelemaan näitä ajatuksia yhdessä ulkosuudenhallinnon edustajan kanssa periaatteessa, tai me kunnioitamme niitä periaatteita, jotka mainitsin aiemmin. Viimeinen ja kolmas huomio on se, että Libyalla on kyllä valtavasti resursseja. Varojen nopea vapauttaminen helpottaa jälleenrakentamista ja talouden, taloudellisen tilanteen edistämistä. Me tarvitsemme kunnolliset puitekehykset kuitenkin öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämistä silmällä pitäen. Sitten kun vakauttamisvaihe on takana, komissio katsoo, että on tärkeää pohtia pitkäaikaisia suhteita uuden Libyan kanssa. Meidän täytyy olla valmiita tekemään sopimus Libyan kanssa, samantyyppinen sopimus, joka meillä on kaikkien muiden naapurimaiden kanssa. Tämä lähettäisi vahvan viestin Libyan suuntaan ja osoittaisi, että Euroopan unioni on valmis luomaan vahvan kumppanussuhteen Libyan kanssa, suhteen, joka perustuu yhteisiin intresseihin ja vastavuoroisen kunnioittamiseen. Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο Kiitos komission jäsen Fuule. Ja seuraavaksi antaisin puheenvuoron korkean edustajan edustajalle. Herra Dovgielevits, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, hyvä komission jäsen Fyle, hyvät EPn jäsenet. Aluksi haluaisin sanoa, että minusta tämän päivän keskustelu on osoittanut, että meidän strategiamme, eurooppalainen strategia tai myös laajemmin koko kansainvälisen yhteisön strategia viime kuukausien aikana suhteessa Libyaan on johtanut myönteisiin tuloksiin. Libya on käynyt läpi testin ja tässä on testattu myös, kuinka eurooppalainen yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka toimii nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen ja tämä on osoittautunut toimivaksi. Minusta päivän keskustelu osoittaa sen, että Libya ei nyt ole mikään kaukainen maankolkka, jossa vähän tapellaan, vaan Libya on hyvin keskeinen maa eurooppalaisesta näkökulmasta. Kansalaiset ovat sen kohtalosta hyvin kiinnostuneita ja Libya on maa, jonka tapahtumia eurooppalaiset kiinnostuksella seuraavat. Ja tämä ulottuvuus tietysti vain lisää vastuutamme Libyan jälleenrakentamisesta. Euroopan unionilla on tässä tärkeä tehtävä ja meidän täytyy suhtautua tähän tehtävään sen vaatimalla vakavuudella. Meidän täytyy auttaa libyalaisia uuden vapauden tiellä ja auttaa Libyan kansaa kaikin tavoin tässä hankalassa siirtymävaiheessa. Päivän keskustelu on osoittanut myös sen, että myös kansalaisjärjestöillä, kansalaisyhteiskunnalla, yrityksillä, parlamenteilla, erilaisilla kansainvälisillä järjestöillä on myös roolinsa tässä tehtävässä. Ja tämä on myös korkean edustajan näkemys. EUn ulkosuhdepalvelu mielellään tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa. huomasin, että monet puhujat ottivat esille ihmisoikeuksien rikkomukset ja sen vaaran, että näitä rikkomuksia saattaa vielä ilmetä. Tiedätte, mikä on korkean edustajan kanta näissä kysymyksissä. On aivan selvää, että Eurooppa suhtautuu hyvin vakavasti mahdollisiin tuleviin ihmisoikeuksien rikkomisiin ja Eurooppa ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, mikäli tällaista ilmenee. Ja myös Väliaikaishallinnolla on tässä suuri vastuu. Heti kun NTC pääsee niskan päälle ja pystyy todella valvomaan tilannetta, niin sen täytyy pystyä noudattamaan kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Ja totta kai myös kaikkien asianosaisten tahojen täytyy pitää silmällä ihmisoikeuksien toteutumista Libyassa. Ihmisoikeuskysymys on varmasti Euroopan politiikan keskiössä, kun teemme yhteistyötä Libyan kanssa. Arvoisa rouva puhemies, päätän puheenvuoroni tähän ja kiitän tästä hyvästä keskustelusta ja odotan jo innolla huomenna hyväksyttävää päätöslauselmaa. Kiitos. Tämä päätti keskustelumme Libyasta. Me saimme kuusi päätöslauselma-luonnosta esitystä.